Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Relazione... Nyt siirrymme äänestysselityksiin. Ferberin mietintö ensimmäisenä. Rahoitusvälineet, rahoitusvälineen markkinat aiheena. Puheenvuoron saa edustaja Polchak, yksi minuutti. Tuto zprávu já jsem podpořil. Jedná se o finanční instrumenty Puhemies, tässä on kyse rahoitusvälineistä, joilla harjoitetaan kauppaa. pane předsedající já chci zdůraznit že jsem hlasoval pro obě dvě zprávy které se zabývají finančním. äänestin ferberin mietintöjen puolesta. toisessa käsitellään rahoitusvälineitä. minulle on sen tärkeää että eu jatkossakin saa sisämarkkinat toimimaan riippumatta siitä seikasta asettavatko jäsenvaltiot uusia esteitä. Olen vakuuttunut siitä, että EU tulee vaatimaan rahoitusvälineiden järjestelmän uudelleen tarkastelun. Kiitos. Mikrofoni. E, la parola sempre a lei, onorevole Polcia. Edustaja Polcia edelleenkin teillä on puheenvuoro. Minuutti. Pane předsedo, to se týká rovněž též, též zprávy pana... Niin, halusin käyttää puheenvuoron Ferberin mietinnöstä. Enkä lähde toistamaan sitä, mitä sanoin jo edellisessä kohdassa. Kiitos. Honorevole Makovei. Kiitos. Seuraavaksi teille minuutti, olkaa hyvä, edustaja Macovei. Avem un regulament și o directivă a Uniunii Europene care stabilesc cerințele de autorizare. Puhemies, EU-direktiivi ja asetus, jotka käsittelevät luvanantoa säännellyillä rahoitus, kauppasäännöllisissä kauppapaikoissa, tässä puhutaan raportointivelvoitteista ja muusta. Tässä tärkeää on se, että varmistamme markkinaväärinkäytökset tai estämme markkinaväärinkäytökset. Ilman uutta sääntelyä ei saada aikaan avoimuutta, ja tämän takia onkin niin tärkeää, että luomme oikeudellista varmuutta. Meidän ei pitäisi viivytellä tämän direktiivin täytäntöönpanossa. Tässä pelissä on avoimuus, tehokkuus ja markkinahäiriön estäminen. Sitten Hoibykin mietintö. Edustaja Maullu Teillä on puheenvuoro yksi minuutti, olkaa hyvä. Credo che sia un provvedimento che va nella giusta direzione, quella... Minusta kyseessä on teksti, joka menee oikeaan suuntaan. Kyse on yhteistyöstä kestävän maatalouden hyväksi. Tämähän väistämättä on tavoitteemme Euroopassa. Euroopassa on paljon tyypillisiä tuotteita. Tämä ala on meille merkittävä ja se on myös tulevaisuudessa tärkeä toiminta-ala. Edustaja Mänkines, yksi minuutti. President, I Kiitoksia puhemies. Tuin tätä mietintöä aivan e, sen takia, että tässä vaaditaan, että olisi sitovia kansallisia toimia maan anastamista vastaan. Haluaisin myös myöntää, että on varsin tärkeää, että maatalous on agendalla, mitä tulee kehitysyhteistyöpolitiikkaan ja elintarviketurvallisuus, ravinto liittyy selvästi tähän maatalouspolitiikkaan. Siksi tämä on tervetullutta. Mielestäni ollaan ehkä eri mieltä siitä, mitä teknologisesti on mahdollista, mitä voimme sanoa kehitysmaille. Ja mielestäni meidän pitäisi sallia heidän itse tehdä näitä valintoja ja päätöksiä, käs me saisi vaatia, että he rajoittavat minkään teknologian käyttöä. Ja otan tähän mukaan kasvinjalostuksen. Kehitysmaailma tarvitsee maatalouspolitiikkaa, jota rohkaistaan heidän viljelijöitään tuottamaan elintarvikkeita niin, että he voivat varmistaa ravinteikkaan elintarvikevarmuuden. Kiitos edustaja McAvey. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, suuri järjestö NAFSN, jota G8 rahoittaa, sitä kautta maanviljelijät Afrikassa voivat toimia. Samoin kuin myös niissä maissa, joissa maanviljely on vanhanaikaista, eivätkä ne saa rahoitusta ja sillä tavalla ne ovat kilpailukyvyttömiä. Eli tällä tavalla me suojelemme työpaikkoja ja annamme afrikkalaisille mahdollisuuden harjoittaa kohtuullisin hinnoin maanviljelyä. Haluaisin pyytää G8-maita, että ne tukisivat paikan päällä maanviljelijöitä, koska sitä kautta voidaan tukea paikallista taloutta ja jakaa resursseja avoimella tavalla. Eh, Edustaja Kelly, yksi minuutti. Kun itse olen tehnyt vapaaehtoiselta pohjalta työtä Malavissa ne vuosi sitten, näin köyhyyden paikan päällä ja näin, miten eteenpäinkin voitaisiin päästä. Sen takia tuen tätä mietintöä. EPP äänesti mietinnön tukena. On tärkeää tukea perheviljelmiä ja kestävää maataloutta ja näin ollen kehitysmaita. Olen tyytyväinen, että voin tukea aloitetta, joka pyrkii parantamaan perheyhteisöjen elämää Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Kehityspolitiikan Afrikassa tulisi olla yhteydessä myös paikallistalouden kehittämiseen, mukaan luettuna perheviljelmät ja pienviljelmät, pie, pienmaanomistajat. Olemme sitoutuneet osallistavan maatalouden kehittämiseen niin, että pienimuotoista viljelyä tuetaan ja vähennetään nälkää, nälänhätää, köyhyyttä äh, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Kiitos. Kelly. Relazione Stolojan. Sitten Stolojanin mietintö. Tässä puheenvuoron saa Makovei. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Mulțumesc. Falsificarea pesca... Kiitos. kirjanpiiton äh, väärentäminen vai, vaarantaa maiden äh, vakauden. Sen vuoksi tarvitsemme kansainvälisiä kirjanpitostandardeja, joita käytetään kaikissa maissa. Me tarvitsemme yksinkertaisia, selkeitä sääntöjä, joita on myös helppo valvoa. Näitä standardeja on ja on myös olemassa tällainen ähm, neuvosto, joka tätä valvoo. Ja esimerkiksi me, EU maksaa kaikkein eniten tähän neuvostoon 14 prosenttia. Meidän täytyy täällä parlamentissa myös äh, välillä tarkistaa näitä standardeja. Seuraavaksi Van Odenin mietintö ja tässä puheenvuoron saa edustaja Pospisil. Niin facoltà, ma non lo vedo. En näe häntä paikalla salissa. Hän ei ole paikalla. Seuraamme, seuraavaan puheenvuoroon. Makovi, olkaa hyvä. Apariția unor grupări teroriste și de gerilă în Somalia. Somaliassa ja Nigeriassa ja Sahelin alueella on äh, valtava terrorijärjestö, joka on johtanut äh, turvallisuusilmapiirin muuttumiseen tällä alueella. Jäsenvaltiot maksavat 2 miljoonaa euroa Äh, Afrikan rauhan välineen kautta ja sen vuoksi me olemme kaikkein merkittävin rahoittaja tässä YK-rauhanturvaoperaatiossa. Kuitenkaan tässä Euroopan unionin toimissa tai tässä ei ole avoimuutta, me emme tiedä mitä näille rahoille tapahtuu, millä tavalla Ähm, rahoitetaan rauhan turvaamista. Se ei tapahdu avoimella tavalla eikä kestävällä tavalla. Eli meidän täytyy saada aikaan enemmän avoimuutta, meidän täytyy saada myös avoimempi kirjanpito. Afrikan unioni pitäisi myös ottaa itselleen enemmän vastuuta Afrikan turvallisuudesta. Prego. Edustaja Kelly, yksi minuutti. No, eh, Puhemies, oli helppo tukea tätä mietintöä ryhmäni kanssa. Rauhanoperaatiot, jota YK ja Afrikan unioni tukevat, tämä liittyy erityisesti myös EUn panoksen asiassa. YK on päärauhan ja takaja kansainvälisesti ja sellainen joukko ympäri maailmaa. Suuri osa koskee Afrikan maita ja siellä on näitä rauhanturvaoperaatioita kun käytetään yhteistyömekanismeja äh, Afrikan kanssa yhdessä Tämä, tässä tartutaan puutteisiin ja korostetaan erilaisia strategioita ja lisätään jakoa Afrikan maiden kanssa, annetaan kohdentua apua ja parannetaan päätöksentekomenettelyä. Tässä pidetään tätä hyvänä välinä luoda vahva kumppanuus EUn ja Afrikan unionin kanssa jatkossa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Cesakin mietintö. Tässä McKinnes on pyytänyt Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies ihan lyhykäisesti ja sanon, että maatalousvaliokunnan nimissä me pidämme erittäin hyvänä tätä vahvaa tukea tälle mietinnölle. Me olemme tehneet yhteistyötä Intakollegoiden kanssa ja tässä tuodaan hyvin selkeästi esiin se, että yli 600 jäsentä tässä parlamentista uskoo, että me tarvitsemme enemmän toimia, jotta voisimme puuttua hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin elintarvikeketjussa. Vetoamme komissioon ja kaikkiin toimijoihin elintarvikeketjussa Kyllä meistä ei ole tätä ihanteellista ratkaisua, mutta me olemme kaikki identifioineet äh, nämä ongelmat, eli on olemassa epätasapainoa niiden välillä, jotka ovat äh, ketjun yhdessä päässä ja niiden välillä, jotka äh, tuottavat ravintoa. Eli toimenpiteitä tarvitaan ja toivon mukaisesti komissio kuulee ja vastaa. Kiitos. Nyt edustaja Maullu, on pyytänyt puheenvuoron, mutta en näe häntä salissa. Siirrymme seuraavaan. Lopez Permejo. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitoksia, puhemies. Äänestin tyhjää, kun tässä puhutaan ää, äh, mm, Kiitos. Meidän pitää vahvistaa viljelijöitä ja karen kasvattajia, äh, suojella heitä hintamanipulaatiolta, jota suuret ketjut harjoittavat ja tässähän tarvitaan tiettyjä toimia. Hintojen vaihtelu ja tuoton lasku on vakava uhka maatalous- ja elintarvikesektorille, mutta kun eh, jakeluketju harjoittaa omaa politiikkaa, se tapahtuu Euroopan maatalouspolitiikan yhteydessä. Tämä on lisännyt viljelijöiden välistä kilpailua ja tätä kautta on pystytty vapauttamaan globaalia kaupankäyntiä nä, tällaiset olosuhteet on tahallisesti luotu ja tämä on epävakautta, on epävakautta pysyvällä tavalla maatalousmarkkinoilla ja luonut epä, rakenteellisen epätasapainon pientuottajien ja suurten jakeluyritysten välillä. Ne, nämä jälkimmäiset hyötyvät kaksinkertaisesti kaupan vapauttamisesti. Vain se, että palataan maatalouspolitiikkaan, joka keskittyy tuotannon ja markkinoihin, niin voidaan taata kestävä ratkaisu hinta kehitykselle. Kiitos. Edustaja Nekov. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Nämä hyvän kauppatavan vastaiset käytänteet estävät myös tuotantoa ja elintarvikehuoltoa. Tässä on koko joukko ongelmia, jotka on jo identifioitu ja nämä ongelmat johtavat tähän nimenomaan erittäin tärkeän sektorin tuhoutumiseen. Nämä epäoikeudenmukaiset kauppatavat aiheuttavat suurta vahinkoa maanviljelijöille sekä johtavat monien tilojen konkurssiin. Sen vuoksi on erittäin tärkeää että sekä tuottajat erittäin tärkeää on, että tuotteet huomioidaan ja tämä johtaa sitten parempaan maatalouteen, parempaan elintarviketurvaan turvaan Euroopan unionissa. Edustaja Shogor, yksi minuutti, olkaa hyvä egyetértek a jelentésben megfogalmazott állásponttal és magam is azt gondolom hogy. puhemies. Olen samaa mieltä tästä. Ja uskon myös, että nämä epäoikeudenmukaiset käytänteet elintarvikeketjussa on lakkautettava oikeudellisin toimenpitein. Markkinoilla on paljon manipulointeja, nimenomaan suurkauppiat tekevät elämän pienille mahdottomaksi. Euroopan talouden mottohan on PK-yritykset, eli pienet elintarviketuottajat ovat vankka pilari elintarviketuotannossa. Me emme voi jättää markkinoita isoille toimijoille yksin, vaan meidän täytyy säädellä markkinoita. Sen vuoksi meille kaikkein tärkein periaate on kuluttajien edut. Se, että elintarvikkeita on helposti saatavalla, saatavilla ja meidän täytyy palauttaa tasapaino. Prego. Edustaja Makovi, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Epäreilut käytänteet ovat ongelma ja se täytyy saada loppumaan. Vuoden 2016 tammikuun komission kertomus osoittaa, että näitä epäreiluja käytänteitä voi olla olemassa kaikissa ketjun osioissa. Tässä on epätasapaino tulon ja vallan välillä. Ja tässä kärsivät eniten PK-yritykset, nämä pientuottajat. PK-yrityksiä on kuitenkin yli 90 prosenttia koko talousrakenteesta tällä sektorilla. Ja ne ovat myös ne kaikkein arimmassa tilassa olevat. On niin paljon epäreiluja käytänteitä, että on mahdollista, että pk-yritykset eivät selviä. Eivätkä ne kykene myöskään kehittämään toimintaansa esimerkiksi rajat ylittävästi Euroopan unionissa – mutta meidän täytyisi yrittää nyt sisämarkkinoilla pitää kiinni säännöistä ja saada lopetettua tämä. Edustaja Kelly, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä äänestin ryhmäni mukana tässä mietinnössä. Sehän on mielenkiintoinen mietintö. Kyse on hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä. Tämä on kuitenkin hyväksytty realiteettina. Miten voimme välttää tällaisia käytäntöjä? Miten voimme tarjota ruoan tuottajille suojaa näitä kauppatavan vastaisia, hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä vastaan? Kyse on vapaaehtoisista järjestelyistä ja myös pelkokertoimesta kauppaketjussa. Pitäisikö meillä olla harmonisoitua EU-tason lainsäädäntöä, vaikka ei? Viime kädessä valiokunta ja EPP päättivät, että pitäydyttäisiin vapaaehtoisessa järjestelyssä. Näin me vastaamme kaikkiin haasteisiin, joita EUlla on vastassa, kun ajattelemme hyvää kauppatapaa. Toivottavasti tämä johtaa siihen, että huonot kauppatavat voidaan tällä tavalla poistaa. Kiitos. Kiitos, edustaja Kelly. Nyt voimme siirtyä McIntyren mietintöön. Mauloa enää salissa, vaikka hän puheenvuoroa pyysikin. Siirrymme seuraavaan. McGuinness, olkaa hyvä. Sorry, Mr. President. Kiitos puhemies. Tässä mietinnössä haluaisin kiinnittää huomiota kohtaan 74. Siellä puhutaan riskiperusteiseen analyysiin ja riippumattomaan tieteelliseen todistusaineistoon. Mielestäni tätä parlamentin pitää tarkastella ja ajatella riskin ja uhan välistä eroa, jota tässä peräänkuulutetaan, mutta haluaisin myös muistuttaa kollegoja 33 kohdat. Siinä vetomme komission, että se varmistaisi sen, että kuluttajat ja viljelijät saavat riittävästi tietoa uusista jalostustekniikoista niin, että voidaan äh, harjoittaa avointa keskustelua näistä kysymyksistä. Mielestäni meidän täytyisi tehdä työtä tämän puolesta, että näin toteutuisi, koska aikaisemmin emme ole käyneet tietoista keskustelua eri teknologioista ja tämä on johtanut vastustukseen ja joskus täyse, täyteen torjuntaan, enkä halua, että tällainen toistuu. Kiitos. Edustaja Nekov, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos. Minä en tukenut tätä mietintöä. Me olemme tässä oikeussa tyhjössä ja odotamme komissiolta jatkotietoa GMOista. Tämä johtaa nyt tällä hetkellä epäselvyyksiin ja antaa väärän signaalin kansalaisille. Ikävä kyllä tämä on tämän mietinnön seuraamus. En tue myöskään tätä tieteellisempää lähestymistapaan, koska teknologia ja käytänteet eivät kohtaa. Maataloussektori koskettaa meitä kaikkea. Meidän täytyy suojella ihmisiä, ympäristöä, kasveja ja eläimiä. Tässä on kysymys riskeistä, eikä se vastaa Euroopan unionin oikeudellista puitteistoa. Meidän pitäisi luoda kestäviä malleja ympäristön ja kansalaisten nimissä. Edustaja Kiitos puhemies. Oletetaan, että seitsemänkymmentä prosentilla äh, elintarvikkeiden tarve lisääntyy. Tarvitsemme turvallisia terveellisiä elintarvikkeita. Kysytään vastaaminen eh, vaatii sitä, että puutumme veden puutteeseen, maan puutteeseen, ja huomioimme uudet taudit ja tuholaiset. Kaikki nämä haasteet aiheuttavat valtavaa painetta maataloussektorilla ja sen takia näihin haasteisiin on puututtava. Uudella tekniikalla on tärkeä rooli, kun maataloudesta tehdään kestävämpää ja tehokkaampaa ja tällä alallakin päästään näistä haasteista eteenpäin. On tärkeää varmistaa, että meillä on elävä elintarvikesektori EU:ssa ja innovatiivista tekniikkaa tulee kehittää kaikissa maataloustyypeissä. Irlannin maanviljelys on ollut tekniikan kehityksen kärjessä. Meillä on paljon osaamista tekniikka-alalla ja tämä on tarkoittanut sitä, että Irlannilla on ollut mahdollisuus kehittää monia innovatiivisia tekniikoita, joita niin kovasti tarvitaan. Kiitos. Kiitos. Nyt siirrymme Hauteman mietintöön. Edustaja Maulo ei ole paikalla, mutta Torres Martínez, ja saatte minuutin puheenvuoron. Agricultura europea. Kiitoksia Euroopan maatalousta. Ei uhkaa innovoinnin puute. Sitä uhkaa vapakauppasopimukset, joita neuvotellaan kansalaisten selän takana. Ihmiset ei tästä tiedä. Suuret äh, tilat on todella teknosoituja Espanjassa. Ja nyt tapahtuu niin, että kasvattajamme ovat tuhoamassa innovaatiota maaseudulla. Se on tärkeää, että saadaan vaurautta aikaan. Ja e- Euroopassa tietenkin pitää suosia olosuhteita, jotta maaseudun ihmiset voivat innovoida. Mutta se se että teknologia perastaisi meidät kaikelta, on pelkkä myytti me jäämme niin paljon rikkautta kuin planeetta, maa ja ihmiset, jotka sitä hoitavat ja tekevät siellä työtä, meidän pitää mennä ongelman ytimeen saakka. Maatalouskriisi liittyy meidän talouden kasvun malliimme, tuotantomalliimme, se liittyy siihen, miten me elämme. Vain jos taataan investoinnit projekteihin, jotka liittyvät alueeseen, ja varmistetaan elintarvikeen varmuus ja, ja sellainen maatalous, jossa keski, keskiössä, niin näin saadaan arvokas tulevaisuus varattua ihmisille ja maaseudulle. Puheenjohtaja, minä, э, puhemies, minä tuin tätä mietintöä. Olen vakuuttunut siitä, että maatalouden voimavarojen kestävä hyödyntäminen on avainasemassa. Erittäin tärkeää, että on mahdollisuuksia ja potentiaalia. Ja millä tavalla voimme parantaa maanviljelijää. Esimerkiksi meristä voidaan kerätä meriruohoa ja muuta vastaavaa, ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi äh, lannoitteena. Vetoan Bulgarian hallintoon, että hyödynnettäisiin Mustan meren tätä sedimentistöä. Tämä on hyvä ratkaisu ja investointu parempaan maataloustalouteen minuutti, Thank you, Mr. Chairman. I support... puhemies. Tuen sitä, että Euroopan parlamentti vetoaa EUn maanviljelyksen modernisoimiseksi. Näin saamme kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Elintarvikkeiden haaskaaminen täytyy myös nostaa käsittelyyn. Tehokkuus on tärkeää, jotta maailman kasvava väestö voidaan ruokkia, mutta on tärkeää käyttää myös kaikki hyödyksi se, mikä tuotetaan. Satoja tonneja joka vuosi menetetään. Hävikki, ruoan hävikki on eettisesti ja taloudellisesti mahdotonta hyväksyä. Minun ryhmäni on korostanut tätä. On korkea aika tehostaa toimia tuleviksi vuosikymmeniksi. Meidän on oltava johtoroolissa, mielipidevaikuttajina ja tehtävä koko elintarvikeketjun kanssa yhteistyötä sekä kuluttajien, tuottajien että välittäjien. Kaikkien on kannettava vastuu yhdessä niin, että elämäntapaa ja suhtautumista elintarvikkeisiin muutetaan. Me tarvitsemme yhteiset määritelmät, on saatava lisätietoisuutta, parhaita käytäntöjä on vaihdettava ja on selkeytettävä merkintöjä elintarvikkeissa. Loppuun totean, että elintarvike haas elintarvikkeiden haskaaminen on yhteinen haaste. Siihen on puututtava. Se on välttämätöntä toteuttaa. Se ei ole pelkästään vaihtoehto. Kiitos Anna-Maria. Nyt edustaja Kelly ja viimeinen puheenvuoro, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tätäkin pystyin hyvin tukemaan ja tämä liittyy varsin paljon tähän aikaisempaan maatalousmietintöön kestävään maatalouteen ja miten innovoinnilla voidaan parantaa tuottajien mahdollisuuksia. Tämä korostaa sitä, että taloudellinen kehitys, kestävä tuotanto eivät sulle toisiaan pois. Innovaatiolla tutkimuksella on tärkeä rooli, kun täytetään näitä molempia tavoitteita sekä kestävää tuotantoa että kannattavuutta. Pienko, pienet ja keskikokoiset tilat ovat tärkeitä EUn taloudelle ja innovaation täytyy saavuttaa myös nämä keskikokoiset ja pienet tilat. Ei ole kyse vain tehotuotannosta, jotka hyötyisivät. Sama koskee syrjäisiä muodostoalueita, maataloustuottajat näillä vaikeilla alueilla voivat hyötyä innovoinnista ja tutkimuksesta. Maatalous on erittäin tärkeä omassa maassamme 9 miljardin edestä viedään. Ja tässä on valtavasti myös ihmisiä työ, työssä tällä sektorilla. Kiitoksia. Tervento. Kiitos. Tämä oli viimeisin puheenvuoro. Nyt vain ilmoitan, että istunto keskeytetään kello 15 saakka.